ja tekstistä äänestetään huomenna äh, keskipäivän aikaan. Ennen kuin äh, äh, <clears throat> lähdemme eteenpäin, Bratselin Kasmanin Kosmen ja muiden äh, asiakirja, jossa äh, annetaan tuki olympialaisille, on saanut yli äh, on, <clears throat> on, on saanut yli puolten edustajien allekirjoituksen ja näin ollen asiakirja voidaan lähettää eteenpäin. Seuraavana esityslistan kohtana on neuvosto ja komission julkilausumat Moldovan tasavallan tilanteesta. Mutta haluaisin kuitenkin ennen antaa puheenvuoro herra Wotsrille. Hän kertoo läsnäolijoista salissa. Hyvä puhemies. Haluan